äänestysselityksiin liittyen niihin äänestyksiin, joita tänään meillä oli. Haluaisin vielä kerran muistuttaa, että meillä on puhujaluettelo luettelo herra Albrecht, edustaja Thomas ovat tehneet esityksen MFFään liittyen. Edustaja Jill ensimmäiseksi. She's absent. Uh, Hän ei ole paikalla. Seuraava puhuja on Jiri Pospisil nařízení rady eh, které upravuje víceletý finanční rámec. Niin kysymys on neuvoston asetuksesta joka säätelee monivuotista rahoituskehystä. Tsekin tasavallan kannalta tämä muutos on ollut hyvin tärkeä, koska se mahdollistaa sen, että varat vuodelle 2014 ovat 80 miljardia kruunua, että ne voitaisiin kaikki käyttää vain vuoden 2015 aikana, jos tätä muutosta olisi tapahtunut Silloin Tsekin tasavalta olisi menettänyt kaikki rahoituksen vuodelta 2014, koska siinä vaiheessa meillä ei ollut yhtäkään alueellista ohjelmaa. Asetus itsessään on hyväksytty melko myöhäisessä vaiheessa, mikä on toinen ongelma. Joten muutos, josta tänään on sovittu, on hyödyllinen, koska se auttaa käyttämään täysin rahoituksen, jotka on osattu köyhille alueille. Kiitoksia. Seuraavaksi edustaja Notis Marja saa puheenvuoron. Äänestin MFF-tarkistusten puolessa, koska näin voimme saada varoja vuonna 2015, sellaisia varoja, joita mitä ei ollut aikaisemmin. 400 ohjelmaa siis pysyy raiteilla. Kreikka voi rahoittaa työttömyysohjelmaansa yli 26 prosentilla ja saa ohjelmia, joilla voidaan tuhansia nuoria työllistää. Muistion ja Troikan ah, tekemiset ovat johtaneet, johtaneet hirvittäviin mittasuhteisiin. Saamme rahoitettua myös ohjelmia, joiden kautta maanviljelijät voivat tehdä jotakin oman tilanteensa hyväksi ja solidarisuusrahastojen voidaan, kautta voidaan myös parantaa tiettyjä muita ongelmia. Kiitoksia. Kiitos. Ja seuraavaksi sitten kyse on Armenian kansanmurhan satavuotisjuhlasta. Seuraavaksi edustaja Jiri Pospisil. Kiitoksia puhemies minä äänestin tämän päätöslausunnon puolesta. E- Euroopan parlamentti on instituutti, joka e, käsittelee hyvin paljon ihmisoikeuksia, ei ainoastaan Euroopan unionin alueella, vaan maailmanlaajuisesti. Tästä syystä on oikein muistuttaa tästä traagisesta tapahtumasta 1900-luvun e, ensimmäisestä kansanmurhasta. Ei ole ainoastaan tarkoitus mainita tai puhua tästä traagisesta tilanteesta, vaan myöskin tarjota Turkille mahdollisuus, vaikka se onkin edistynyt suhteessaan liittyen tähän strategiaan ja myöskin näkemyksensä omasta roolistaan tässä tragediassa. Se ei kuitenkaan ole tunnustanut sitä tosiasiassa. Kyseessä oli kansanmurha. Tästä syystä olen iloinen, että päätöslausuma sisältää artiklan 5, jossa puhutaan mahdollisuudesta Turkille päästä tästä historiasta eroon ja myöskin tunnustaa Armenian kansanmurha. Kiitos. Kiitoksia. Edustaja Pospisil. Seuraavaksi edustaja Skripek. Niin. Tulee Armenian kansanmurha, jonka Turkki teki yli vuotta sitten – tähän päivään mennessä Turkki ei välttämättä ole tunnustunut näitä julmuuksia, joiden yhteydessä 1,5 miljoonaa ihmistä menetti henkensä. Kansanmurha on tunnustettava, jotta Turkki pääsee sovinnon tielle ja pääsee myöskin eteenpäin tiellä Euroopan unioniin. Turkin täytyy viimeinkin ymmärtää, että katumus ja menneisyyden kohtaaminen on hyödyksi liittymisellä Euroopan unioniin. Myös niin, jotka kiistävät tämän, täytyy viimeinkin ymmärtää, että todellisuuden kiistäminen merkitsee vain menneisyyden kohtalokkaiden virheiden toistamista. armeilaisten kansanmurhaa on tärkeä viesti. Ei saa olla turhia verilöilyjä, jotka koskevat kristittyjä ja ei-kristittyjä lähi äh, äh. Kiitos. Seuraavaksi edustaja Soidrova. Děkuji, vážený pane předsedající. Paljon kiitoksia, puhemies. Minä tuin parlamentin päätöslauselmaa joka vaatii Armenian kansanmurhan tunnustamista ja joka mikä ilmaisee eh, armenialaisten ja turkkien, turkilaisten välisen sovun aikansaamista. Mutta totta kai meidän täytyy eh, ilmaista kantamme näinkin tärkeässä asiassa. Ja myöskin ne poliittiset eh, poliittisten puolueiden niissä maissa, jotka eivät näin ole tehneet, tulisi näin tehdä. Ja tässä pitäisi myöskin antaa anteeksi. Saksa ja muut maat kävivät läpi vastaavaa. Ja meillä on 70. vuosijuhla kaikkein suurimmasta historiamme tragediasta. Me tiedämme kyllä hyvin, kuinka paljon ponnisteluja tarvittiin esimerkiksi Saksan ja Tsekin välisen sovun aikaansaamiseksi. Me toivomme sekä Turkille että Armenialle, että löytävät tien takaisin toistensa luo. Kiitos. Kiitoksia. Seuraavaksi edustaja Korvin Mikke. Micro, please. Microphone. Sorry, Mr. Chairman. Uh, we abstained from the vote because we didn't know. Äänestimme tyhjää, koska me tiedä miten näissä, koska Puolassa ei ole mitään ongelmia ja mustalaisten kanssa, mustalaiset ovat mukavia, he kulkevat uh, vaunulla, mutta meillä on ongelmia. Pani Pošle, pani Pošle, to jest Arvoisa edustaja, tässä kyse on äänestysselityksestä liittyen päätöslausemaan tästä kansanmurrasta. Kyse ei ole romaneista ja sintistä. Mutta äänestysselitykset, että siis... Rozumiem, Täällä puhutaan armenialaisten äänestysselityksestä eikä romaneista. Varmaankin haluatte käyttää seuraavassa keskustelussa puheenvuoron. Notis, Notis Marias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 nyt olemme ymmärtäneet, mitä on tapahtunut, ja tuomitsemme sen, että kymmenen suuresta rikkomuksesta ihmisyyttä vastaan. Ja tämän vuoksi tuimme päätösomaa ei vain siksi, että se on totta, vaan siksi, että se on myös jotakin, joka painostaa Turkkia, jonka lopultakin täytyy tunnustaa armenialaisten kansanmurha, samoin myöskin ponttilaisten, kreikkalaisten ja täyt, Turkin on toimittava, Turkin täytyy osoittaa, että se kunnioittaa kansainvälistä oikeutta, sen täytyy vetää joukkonsa pois Kyprokselta ja sen täytyy ö, lakata uhkailemasta Kreikkaa. Anna Zaborska. Kiitoksia. Seuraavaksi Anna Zaborska. Slovensko no niin, Slovakia on ainoa Euroopan unionin jäsenvaltio, jossa armenialaisten kansanmurhan kiistäminen on asia, joka, jota johtaa rikosoikeuksellisiin seuraamuksiin. Tätä pitäisi myöskin muiden maiden noudattaa tätä menettelyä. Holokaustin äh, ohella tämä kansanmurha on rikos ihmisyyttä vastaan ja ainoa tapa, jolla voidaan oppia menneisyyden rikkomuksista on tunnustaa tämä äh, syyllisyys ja pyytää anteeksi, kuten Pyhä Isä on sanonut, pahan eh, kiistäminen on sama kuin antaisi haavoittuneen vuotaa kuiviin. Ne sanat, jotka Turkin presidentti osoitti pyhälle isälle, olivat minusta asiattomia. Siksi minä äänestyksessä äänestin tarkistusten puolesta, jotka muistuttivat näistä Paavin viisaista sanoista. Vain avoimuus totuudelle voi parantaa menneisyyden haavat. Kiitos. Seuraavaksi edustaja Tibor Zani. Thank you very much. Kiitos puhemies. Minä äänestin tämän päätösman puolesta, koska se oli yksi muistutus, joka kertoo siitä, mihin äärimmäinen nationalismi voi johtaa. On myöskin huolestuttavaa, että nyt äärioikeistolaiset mukalais vihamielinen ja romanivastalainen retoriikka ja nationalismi, joka kohdistuu muihin kansal- kansakuntiin ja kansallisvähemmistöihin laajenee Euroopassa ja usein sitä jopa tukevat poliittiset johtajat ja hallitukset. Minä, minusta olisi ollut parempi, jos olisi puhuttu siitä elpyvän nationalismin uhkasta, e, joka, niin että se olisi noussut paremmin esille tekstistä, niin että parlamentissa olisi selkeän viestin ja varoittavan viestin kaikille hallituksille ja poliittisille voimille. Kiitos. Kiitoksia, edustaja Sani. Seuraavaksi puheenvuoron saa Franz Obermeier. Franz Werfel kirjoitti kirjan ja tässä otetaan kansanmurha Armeniassa ottomaani valtion kautta esiin. Mutta nyt 30 vuoden jälkeen turkkilaiset eivät edelleenkään tunnusta tätä. Paavi Franciscus puhui selkein sanoin. Hän otti tässä myöskin rasismin ja muukalaisvihan esille, mutta eivät ainoastaan islamistiset nationalistit ole tässä mukana, vaan myöskin Euroopassa turkkilaiset nuoret kuvailevat tässä turkilaisia näin. Ja mielestäni on hirvittävää, että myöskin maahanmuuttajat kolmannen sukupolven mukalaiset ihmiset eivät edelleenkään ole tulleet demokraattiseen Eurooppaan. Kiitos. Kiitoksia edustaja Obermeier. Seuraavaksi edustaja Angel Dambraski. Hyvät kollegat, allekirjoitin tämän päätöslauselman ja äänestin sen puolesta useista syistä johtuen. Ensinnäkin tunnen sääliä näiden puolentoista miljoonan armenialaisen ja heidän lastensa takia, jotka joutuvat tämän kansanmurhan uhriksi. En ainoastaan siksi, että haluamme muistaa heitä, vaan myös Siksi, että kaikki, jotka on ottamani keisarikunnassa, olimme osa nuorten Turkien kansanmurhaa viime vuosisadan alussa. Tehän tiedätte, että hallitus tuolloin halusi luoda uuden kansallisuuden identiteetin. Nykyinen Tur- nykyisen Turkin valtion on tunnustettava sen edeltäjien syyllisyyden ja ryhdyttävä poliittiseen ja myös rahoitukselliseen vastuuseen ja maksettava bulgarialaisille ja muille. Turkin poliittinen eliitti käyttäytyy skandalimaisesti. He kieltävät kaiken. Kansanmurha on tunnustettava ja siitä on syytettävä, sitä on syytettävä, joka väittää, että sitä on ollut olemassa. Ja gospodin zamiestnik Dambaski. A teraz przechodzimy do No niin, seuraavaksi pääsemme sitten seuraavaan kohtaan. Kyse on Tämä liittyy kansainväliseen romanipäivään ja myöskin genosidiin toisen maailmansodan aikana. Se on siis äänestysselityksistä ja ensimmäisen antaa edustaja eh, Skripek. Olkaa hyvä. Kiitos, puhemies. Minä äänestin tämän päätöslauselman puolesta, koska eh, romanien kansanmurha ei saa unohtaa se ei ole ainoastaan varoitus näistä hirvittävistä tapahtumista, vaan myöskin motivoi meitä toimimaan tämän yhteisön puolesta. Tässä toimitaan romaniyhteisön puolesta. Slovakiassa on yli 400 000 romania ja romani, romanien integroituminen on päivittäinen asia ja suurin syy epäonnistumiselle ei johdu heistä. Ja tästä syystä myöskin romaanit itse osallistuvat tähän toimintaan. Ja heidän täytyy myöskin osallistua politiikkaan ja koulutukseen, koska muuten rahoja vain käytetään ilman mitään vaikutusta. Kiitos. Kiitoksia. Seuraavaksi edustaja Marjas το έντεκα το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο πήρε μια ιστορική απόφαση. Parlamentti teki historiallisen päätöksen vuonna 2011, kun silloin tunnustettiin romanien kansanmurhan natsivallan ja sen yhteistyötekijöiden taholta. Tuhannet heistä poltettiin natsien keskitysleireille asti Äh, Auschwitzissa ja muissa paikoissa. Siellä oli myös äh, tuhatkunta kreikkalaista murhattiin. Myös me, tuo, me tu, tuimme päätöslaselma, jolla tuomitaan tämä äh, kansanmurha ja massamurha. Se on tuomittava. Samalla meillä on lähetettävä päättäväinen viesti niille, jotka vielä nostalgisesti ajattelevat natseista. Kiitos. Kiitoksia edustaja Marjas ja sitten viimeisimpänä, mutta ei vähäisimpänä, edustaja Korvin Mikke. Hän saa nyt puheenvuoron. Thank you, Mr. Chairman. Uh, we did... Kiitoksia puhemies. Emme äänestäneet, koska emme tienneet kuinka äänestää. Puolassa, niin kuin Euroopassa, ei ole mitään mustalaisvastaisia, romanivastaisia, mustalaisvastaisia fiiliksiä. Hehän ovat tällaisia mukavia laulavia ja tanssivia ja viulua soittavia. He, kumppaneita, äh, romanit sen sijaan pyytävät yhä enemmän romit pyytävät yhä enemmän rahaa sosiaaliturvajärjestelmistä. Ongelman koskee sitä, kuinka meidän olisi suhtauduttava tähän yhtäältä rom, romaneja ja yhtäältä mustalaisia vastaan. E, dziękuję bardzo, panie pośle. Paljon kiitoksia, arvoisa edustaja. Me kuulimme nyt viimeistä puhujaa äänestysselityksissä. Ja olemme päässeet päätökseen. Istunto päättyy.